Monsieur, Monsieur Razi, bienvenue. Herra Rasi, tervetuloa. Hyvät kollegat, tänä iltana, iltapäivänä meillä on ilo saada vieraaksemme herra Rasi, Euroopan lääkeviraston pääjohtaja ehdokas. Haluan tervehtiä myös professorivieraitamme, jotka ovat tänään paikalla. Muistutan kuulemisen muodosta. Herra Razi saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Hän voi esitellä hankkeensa. Tämän jälkeen käymme tämän ping-pong-erän minuutin kysymyksiä, kahden minuutin vastauksia, sitten täydentäviä kysymyksiä 45 sekuntia, yksi minuutti vastauksia Rasilta. Tämä tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, seitsemän kysymystä. Koordinaattorit ovat tässä äänessä. Toisessa vaiheessa kahdeksan kysymystä ja kolmannella kierroksella kuusi kysymystä. Ne ovat sitten hieman lyhyä, lyhyempiä, nopeampia kysymyksiä. Muistutan, että tämä kuuleminen tapahtuu valiokuntamme lausunnon takia. Puheenjohtajakokous ottaa sitten virallisesti kantaa, joka välitetään hallintoneuvostolle lääkevirastoon ja se sitten virallisesti nimittää pääjohtajan. Toivottavasti kaikki nyt on selvää. Herra Rasi, saatte puheenvuoron 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Mr. Chair, honorable members, uh, it is uh, a great honor. Puheenjohtaja, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään parlamentin valiokunnan edessä kokemus, josta en voinut edes muutama kuukausi sitten uneksia. Ja olen iloinen, että voin esitellä itseni teille. Toivottavasti pystyn välittämään teille muutamassa tunnissa visioni niistä haasteista, joita lääkevirastolla saattaisi tulla eteen tulevaisuudessa. Ja miten uskon, että voin kohdata ne viraston johtajana. Toivottavasti tämä on yksi monista kerroista, jolloin pystyn antamaan panokseni parlamentille, jolta odotan panoksia, inspiraatiota, suuntaviivoja, rohkaisuja ehkä myöskin toimikauteni aikana. Käytän tänään kanssanne äidinkieltä, ehkäpä viimeistä kertaa koska jos saisin viran lääkevirastossa, niin eurooppalaisena virkamiehenä käytän vain työkieliä virastossa, siis englantia. Come vi dicevo. Kuten sanoin, puhun niistä joistakin haasteista, joihin tulevina vuosina täytyy tarttua. Meillä tulee olemaan mahdollisia budjetin rajoituksia ja kuitenkin mandaatti tulee laajenemaan. Tämä on nähtävissä siinä, että jo lyhyellä aikavälillä työmäärä lisääntyy ja on tulossa esimerkiksi lääkevalvontaa ja väärännettyä liikkeitä koskevaa lainsäädäntöä. E- EMAN komiteat tulevat kasvattavan määränsä, niitä tulee olemaan seitsemän, ja tämäkin osaltaan lisää viraston työtaakkaa. Komiteoiden työtaakkaa ja linkkejä toisensa täytyy selventää entisestään, koska ne eivät aina ole olleet selkeitä. Nämä ovat kuitenkin tällaisia hallinnollisia business as usual ongelmia ja jokainen kansallisen viraston työntekijä joutuu tällaisia päivittäin käsittelemään, ehkä kuitenkin eri mittakaavassa. On kuitenkin no, pahempiakin haasteita, joihin virasto joutuu puuttumaan. Esimerkiksi kilpailukyvyn väheneminen Euroopassa verrattuna nouseviin maihin, BRIC-maihin, Brasilia, Kiina, Venäjä, Intia – esimerkiksi äh, kliinisessä tutkimuksessa. Tähän liittyy kliinisten testien harmonisointi, ponnistelut eri jäsenvaltioissa, mutta täytyy korostaa sitä, että kliininen tutkimus ei ole ainoastaan mikään investointikysymys. Jos ajattelemme tässä tulevan sukupolven henkilökohtaisia lääkkeitä, joiden terapeuttiset vaikutukset määritellään entistä useammin lääkegeneettisin kriteerein. Täytyy todella pohtia, mihin tarkoitukseen lääkkeitä menee, kuka niitä käyttää. Meidän täytyy myös tässä muistaa eettiset ongelmat. Toinen tärkeä ongelma on erilaiset arviot, jotka liittyvät riski hyötyanalyysiin ja sitten tällainen komparatiivinen vaikutus, jota eri instituutioiden täytyy käydä läpi. Health Technology Assessment on tähän liittyvä menetelmä. Ja tässä on hyvin suuria eroja ja tämä taas estää investointeja, investointeja, investointeja ja innovaatioita ja loppukädessä sitten sitä, että lääkke, lääkkeet menevät niitä tarvitseville. Totta kai ymmärrän, että mahdolliset ongelmat ja niiden luettelo voisi olla paljon pidempi. Esimerkiksi bakteeriresistenssi antibiooteilla tai sitten eläinlääketieteellinen hoito, perinteisten lääketieteiden ja hoitojen arviointi ja monet asiat, jotka ovat entistä hankalampia hallinnoida. Ja nyt haluan teitä pitkästyttää tällaisella luettelolla. Virastomme voi toimia näissä haasteissa ainoastaan tiivissä yhteistyössä parlamentin ja komission kanssa. Ja tässä täytyy pystyä luottamaan viraston tieteellisyyteen, kun se tekee julkis- tai kansanterveyteen liittyviä päätöksiä. Sen täytyy olla autoritäärinen tieteellisesti, sen täytyy myös puuttua entistä tehokkaammin eturistiriitoihin. Ja todellinen haaste tässä on mielestäni se, että ennakoidaan tulevia muutoksia, mietitään minkälaisia skenaarioita voi syntyä. Tieteellisen kentän muutokset. Niiden täytyy ottaa huomioon innovatiiviset teknologiat, kuten nanoteknologiat, biomarkkerit, niiden arvioinnit. Ja täytyy katsoa sellaisia hoitoja, joissa lääkkeitä käytetään uusin tekniikoin. Tällä hetkellä arvioidaan yksittäisten lääkkeiden riskejä ja tämä voi päätyä täysin epäkelvoksi järjestelmäksi. Ja virastomme täytyy pystyä hallitsemaan tätä tulevaisuutta niin, niillä säännöin, jotka tulevat esimerkiksi parlamentilta meille. Ja toisin sanoen tämän vuosituhannen tai edellisen vuosituhannen kriteerit eivät välttämättä enää päde tällä vuosituhannella. Kuitenkin ennen kuin katsomme tulevaisuuteen, meidän täytyy pystyä täyttämään myös vanhat porsanreijät. Meidän täytyy heti välittömästi kiinnittää entistä enemmän huomiota tiettyihin kansan ja väestön osiin, lapsiin, vanhuksiin. Ja samoin kliinisissä tutkimuksissa yleisen lääketieteen eri näkökulmiin täytyy kiinnittää erilaista huomiota kuin ennen. Jos virastomme haluaa menestyä, niin tulevina vuosina sen täytyy katsoa pidemmälle kuin mitä se nyt tekee. Sen täytyy toimia todella kentällä yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa, jotta se pystyy entistä paremmin vastaamaan terveydellisiin huolenaiheisiin, joilla kansalaisilla on. Niin, ja sen täytyy olla yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka joka päivä tekevät tätä työtä. Sääntelyssä, lääkeaine- ja lääketuotesääntelyssä sen täytyy toimia kaiken kattavasti. Ja sen täytyy tarkastella tietenkehitystä käytännössä hyvin nopeasti. Sen täytyy myös tehostaa sekä sisäistä yhteistyötä, koordinoida viraston sisäistä toimintaa ja samoin ulkoista yhteistyötä ulkoisten verkosten kanssa, koska muuten, koska varat ovat niin pienet, ei pystytä takaamaan ihmisten ja eläinten terveyttä. Omien kokemusteni perusteella, omien tieteellisten ja lääkärin kokemusteni perusteella ja kymmenen vuoden hallintokokemuksen perusteella uskon, että voin panostaa osaltani EMAN toimintaan niin, että terveydenhuolto olisi taloudellisesti kestävää avointa. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää teitä huomiostanne. Olen valmis vastaamaan minulle esitettyihin kysymyksiin – Toivottavasti pystyn tähän tehokkaasti ja riittävällä tavalla. Kiitos. Kiitoksia, herra Rasi. Euh, Kiitos tästä visiosta sen suhteen, minkälaista tulevina vuosina lääkealan politiikan tässä virastossa pitäisi olla. Kiitos siitä, että kunnioititte puheaikaa. Puhuitte jopa hieman lyhyemmin kuin tämä teille myönnetty puheaika. Nyt ensimmäiselle kierrokselle. François Kosteet, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Pääjohtaja ehdokas. Puhun teille heti tapauksesta, joka on aiheuttanut Ranskassa paljon hälyä, Mediator-skandaali. Komission jäsen Dali lanseerasi stressitestit niin, että lääkevalvontaan saataisiin uusia tuulia niin, että voitaisiin estää tämän tapaiset skandaalit. Meidän lainsäädännössämme lääkealalla on edelleenkin kolme heikkoa kohtaa. Haluaisin tietää, mitä te toivoisitte pystyvänne tekemään, jotta asiat kohentuisivat niin, että tehtäisiin oikeanlaisia päätöksiä stressitestien tulosten perusteella. Haluaisin myös kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta otatte huomioon ne riskit, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön potilaiden näkökulmasta. Tässäkin on todellisia ongelmia. Kiitos. Tiedän, Janeku, mutta emme me voi tälle asialle mitään. Meillä ei ole teknistä ratkaisua tähän välittömästi. Olen pahoillani, ei minulla ole vastausta tähän kysymykseen. Monsieur le directeur euh, désigné, si vous voulez bien... Pääjohtaja ehdokas, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Si, è e, e una... Tämä mediator-ongelma on hyvin kiistanalainen Italian lääkeviraston, jota johdan tällä hetkellä osalta, olen pyrkinyt käymään läpi tätä Mediator-historiaa ja olen ymmärtänyt, että jotkin edellisen lainsäädännön puitteet on nyt korjattu ja stressitestin tuloksena on nähty, että joitakin aukkoja pitää vielä täyttää. Uskon, että ensimmäinen toimi, johon Emman pitäisi lähteä, on lain täytäntöönpano ja se, että korjataan kaksi kriittistä tointa, eli että puututaan kansallisiin lääkevalvonta verkostoihin, jotka yhdistetään sitten tällaiseen yhtenäiseen, joka toivottavasti Euroopan tasolla syntyy. Lääkevalvonnasta tulevien viestien täytyy olla täysin ammattimaisia, puhtaita. Lääkevalvonnan kielen täytyy olla myös ammattimaista ja uuden lainsäädännön mukaan myös potilailla olisi tähän suora pääsy. Ja ensin täytyisi katsoa, kuinka selkeitä ja puhtaita nämä viestit todella ovat. Ja sitten toiseksi täytyy optimoida varojen käyttö, koska muuten voi syntyä sekavuutta eikä tilanne sel- selkene. Ja meidän täytyy toimia siis entistä voimakkaammin niin, että tämä eikä saadaan täytettyä. Kosteet 45 sekuntia. Puhuitte sääntelystä lasten lääkinnän ja hoidon alalla. On hyvä, että lainsäädäntöä tälläkin alalla on, mutta tutkijat ja lääkärit, pediatrit valittavat niistä ongelmista, joita heillä on sääntelyn noudattamisessa. Kyse on nimenomaan kliinisistä testeistä, kliinisistä kokeista. He haluaisivat äh, enemmän autonomiaa tälle alalle. Mitä mieltä tästä olette? Direktor ehdokas, olkaa hyvä. Ma io ovviamente non... No en nyt väitä, että minulla olisi ratkaisua tähän Olisin voinut kysyä samaa kuin te. Toisin sanoen se, että testataan lääkkeitä lapsilla, asettaa hyvin suuren eettisen ongelman, ja jos sitä ei tehdä, niin silloin syntyy yhtä tärkeitä ja merkittäviä terveydellisiä ongelmia. Jossakin tulevaisuuden lääkkeissä voimme laskea todella tieteen varaan. Sillä voidaan vastata kliinisin testein niin, että osa riskeistä voidaan välttää. Mutta totta kai tiedemiehillä on sitten viimeinen sana. Heidän täytyy määritellä hyväksyttävän riskin taso testeissä tapaus tapaukselta. Tässä ei ole mitään yleistä lähestymistapaa, vaan todella täytyy katsoa itse lääkettä ja tautia. Kiitos. Dagmar Rothberent. Hän on kontakti edustajamme. And, um, and I just want to come... Kiitoksia Korin. Hyvä tohtori Rasi asian, joka on lähellä sydäntäni ja valiokuntaa. Se on roudaslääkkeet. Tietysti muut eman tehtävät eh, ottavat suuremman tilan. Miten voimme tukea roudaslääkkeitä ja niin, että potilaat saavat niitä käyttöönsä. Miten voimme saada jäsenvaltiot siihen, että tähän liittyviä sääntöjä toteutetaan asianmukaisesti? Puoli minuuttia, voisin kysyä lisääkin. Dr. Razi, I use the other 30 seconds. No käytän. Exactly, I use the other time as well. Käytän tämän toisen puoli minuuttia, sen yleensä en puhu näin nopeasti. Ehkäpä ensimmäisellä kierroksella voisi sitten lisätä, jos haluatte nyt jo, muutkin tätä kuitenkin kysyvät merkissä, niin saatan palata. Jos haluatte kertoa jotain, mikä on mielenkiintoista, siis äh, intressikonfliktit tässä virastossa, joka on tietysti ollut mielenkiintoinen aihe viime kuukausina. Jos haluatte sitä lisätä, kun kaikki se kuitenkin kiinnostaa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Allora, riguardo gli Erbal, eh, io credo che rohdoslääkkeistä sanoisin, että uskon, että nykylainsäädäntö sallii niiden hallinnoinnin sopivalla tavalla. Ongelma, joka liittyy sitten virastoon ja työn määrä, työtaakan määrä ja resurssit ovat ristiriidassa keskenään. Se, että jos ei lähdetä lisäämään nykyisiä resursseja, niin koska kyseessä ovat ei-maksetut menettelyt ja siksi monet jäsenvaltiot eivät näitä halua hoitaakseen, niin voitaisiin ehkä sopia, että jokaista yhtä maksettua menettelyä kohtaan pitäisi toteuttaa yksi toimi, jota ei makseta, tai yksi, yhden suhde kahteen tai kolmeen. Katsotaan, miten jäsenvaltiot näihin, tähän sitten sope, suhtautuisivat. Ja sitten toinen kysymys liittyi etu, eturistiriitoihin. Tähän liittyy proaktiivisen hallinnoinnin merkitys. Mitkään paperien täyttämiset eivät tässä riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa ristikkäistä lääkefirmojen valvontaa, itse olen ollut mukana tällaisessa toiminnassa. Me olemme kuunnelleet tutkijoita tässä. Ja tämä työ on jatkuvaa asioiden tarkastelua. Tuskinpa virastosta voi tulla mikään poliisi mutta tässä kuitenkin tarvitaan tällaista proaktiivisempaa toimintaa, mikään yksipuolinen tarkastelu ei tässä riitä. Back to that. I want to come back to the herbal medicines. that, um, Kasviperäiset lääkevalmistajat. Kyllä, on hyvä idea, että pitäisi tehdä myös monografeja niille maksutta, mutta onko Oletko samaa että yksi suuri ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät toteuta ja pakota nykyisiä monografeja asianmukaisella tavalla. Voisiko teillä olla jotain valistavaa vaikutusta näihin jäsenvaltioihin? Monsieur le directeur, désigné. Pääjohtaja ehdokas. No kyllä, EMAN toimia voidaan lisätä siinä, että rohkaistaan täytäntöönpanoa ja on aivan oikein sanoa, että EU-ssa tilanne on hyvin epätasapainoinen asioihin suhtaudutaan eri tavoin. Jotkut pitävät yhtä asiaa erilaisena kuin muut. Perinteinen lääketiede, sillä on ehkä omat rajansa. Ja se, mitä, mitä tuodaan sitten muualta, muilta mantereilta, voisi olla ongelmallista. Meidän täytyy kuitenkin mielestäni panostaa ja tehostaa turvallisuuteen sen osalta, mitä potilaille suunnataan, mutta muuten sanoisin, että lainsäädäntö on kyllä riittävä, mutta sen täytäntöönpanemiseen tarvitaan vielä ponnistuksia. Ryhmäni nimissä käytän puheenvuoron. Pääjohtaja ehdokas. Viraston vastuuvapauspäätöslauselmassa vuodelta 2009 me totesimme, että rekrytointimenettelyt ovat olleet kiistanalaisia. Ja on myös käynyt niin, että lupamenettelyissä lääkeyrityksillä on ollut tietty hieman epäilyksenalainen rooli. Meillä on myös ohjesäännöt virkamiesten asemasta. 17 maaliskuuta palkkaamisen jälkeen hallintoneuvosto hyväksyi rekrytoinnin. Samassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti pyytää hallintoneuvostolta yhteistyötä sisäisen auditoinnin kanssa niin, että syvällisesti perehdyttäisiin hallintoon ja mahdollisiin eturistiriitoihin. Olen lukenut tarkkaan teidän CVnne ja perustelukirjeenne. Minkälaista politiikkaa te aiotte noudattaa, kun ajatellaan rekrytointeja yksityiseltä sektorilta näiden tapahtumien jälkeen? Mä, mm, devo dire che... Minun täytyy sanoa, että kun toimin edellisessä tehtävässä, niin Mansion Boardissa meillä oli hyvin ristiriitaisia tilanteita. Me emme tuolloin saaneet tietoa siitä, mitä todella tapahtui. Ja tämä on yksi tulevista toimista. Hallintoneuvosto täytyy saattaa sellaisen aseman, että se voi toimia ja eturistiriitoihin voidaan puuttua. En ole mikään lainoppinut, joten en tiedä mikä viraston rooli ja voima on silloin, kun johtajan mandatti toimikausi päättyy tai muussa tulevassa vaiheessa. Tämä ongelma on mielestäni hyvin vakava ja uskon, että joskus se, mitä Eman työntekijä tietää, voi olla kaupallisesti merkittävä ja tämä, on mer- tämä herättää huolta. Joskus kuitenkin tieto, jota virastolla on, ei ole ulkoisten yritysten kannalta tärkeää. Uskon, että tässä täytyy tulla katsoa, mikä on viraston laillinen painoarvo tässä asiassa. Ja mielestäni ne, jotka hoitavat näitä tehtäviä, heidän täytyy olla todella varuillaan, kun he täyttävät tulevia toimia aivan lyhyesti, koska esitin aiemman kysymyksen niin pitkän. Luonnollisesti te voitte hoitaa tämän asian sopimuksissa niin, että siinä määritellään myös, miten virasta poistuminen, siirtyminen muihin tehtäviin hoidetaan. Onko teillä valvontamahdollisuuksia, indikaattoreita, joita teille annettaisiin näistä hyvin täsmällisistä kysymyksistä? Eh, ma eh, il problema delle clausole contrattuali näiden sopimuslausekkeiden ongelma on se, että jos sääntöjen mukaan näin voidaan tehdä, niin kyllä mm, tämä on minullekin uusi ajatus, mutta tämä voisi olla kyllä ratkaisuehdotuskin. Tästä ei saa tulla mitään poliisia tästä virastosta, mutta kuitenkin jatkuvaa valvontaa tarvitaan. Tarvitaan ilmoituksia toiminnasta ja selkeitä ilmoituksia siitä, että kun jättää viran, niin minkälaisen virkaan siirtyy. Tämä on myös tärkeää. Samoin tässä täytyy tasapainottaa tätä sillä, että pitää myös suojata näitä henkilöitä kyllä. Heidän täytyy löytää myös muita töitä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Olen aika lailla tyytymätön tähän vastaukseenne. Te totesitte, että te olette seuranneet tätä tiedotusvälineistä ja EMA kyllä väittää raportin mukaan, että se on tiukasti noudattanut sääntöjä. Haluaisin esittää teille kysymyksen asiakirjojen saatavuudesta. Lääkeviraston nykyisen käytännön mukaisesti kokous pöytäkirjat julkistetaan, julkistetaan vain ennalta määrätyn menettelyn mukaisesti. Päätös, päätöksentekomenettely on luottamuksellinen ja näin ollen pelkästään, pelkästään tapauskohtaisesti näitä sisäisiä asiakirjoja voidaan harkita julkistettavaksi. Näin ollen poikkeuksesta on ikään kuin tehty sääntö. Haluaisin kuulla kantanne tähän kysymykseen. Oletteko valmis muuttamaan tätä politiikkaa, toimintatapaa niin, että kaikki pöytäkirjat olisivat avoimia, niin että me saisimme kaikki johtokunnan kokouspöytäkirjat käyttöömme. Ne olisivat julkisesti saatavilla. Ja sitten kliiniset tiedot, jotka ovat sellaisia, että ne välitetään myös markkinoiden käyttöön. Saammeko me ne avoimesti? Avoimuushan tapahtuu niin, että kaikki kokouspöytäkirjat julkistetaan ja myös nämä kliiniset kokeet. Le directeur désigné. Pääjohtaja ehdokas, olkaa hyvä. Eh, grazie. Ma, Kiitos. Lähden liikkeelle tästä viimeisestä. Se on ehkä kaikkein helpoin asia. Siitä ajatukseni ovat äärimmäisen selkeät. Kliiniset testit pitää julkistaa. FDA näin jo tekeekin. EMA on tässä selkeästi jälkijunassa. Mitään syytä jättää niitä julkaisematta ei ole. Ehkä voidaan katsoa, millä hetkellä tiettyä tietoa julkaistaan. Ja katsotaan, voiko tällä julkaisulla vaikuttaa joidenkin tiettyjen päätösten tekoon. Eli tämä on ainut syy arvioida sitä, milloin tietoa julkistetaan, mutta kyllä puolustan julkistamista. Tässä täytyy olla hyvin avoimia. Ihmisten täytyy tietää, mistä, missä mennään. Ja kun katsotaan hallintoneuvostoa, No onneksi saan tässä nyt kaksi minuuttia puheaikaa. Hallintoneuvostolle on ilmoitettu menettelystä vasta sen päätöksenteon jälkeen. Me emme käyneet mitään keskustelua ennen kuin asia koskeva päätös tehtiin. Itse henkilökohtaisesti en osallistunut jälkikäteen käytyyn keskusteluun, koska olin jo asettunut pääjohtajaehdokkaaksi. Ja en halunnut kommentoida asiaa, koska sitä, niitä olisi voitu tulkita tulevan mahdollisen pestini kannalta myönteisen tai kielteisen sävyn. Sekunde. Edustaja Rivesi, 30 sekuntia. En saanut vastausta kokouspöytäkirjoista. Ja sitten avoimesta ja riippumattomuudesta, riippu, riippumattomasta kliinisestä tutkimuksesta. Olen saanut tietoja siitä, että te olette sitoutunut riippumatonta tutkimusta vastaan Italiassa. Mikä on teidän suhtautumisenne riippumattomaan itsenäiseen tutkimukseen? Oletteko valmis siihen, että sekä julkiset että yksityiset pöytäkirjat julkaistaisiin? Eh, Mitä tulee näihin hallintoneuvoston pöytäkirjoihin, uskon, että näistä jo olen kommentoinut. Ja haluan kyllä, että kaikki nämä tiedot julkaistaan. Ja mitä tulee sitten tähän riippumattomaan tutkimukseen? Olen tukenut sitä. Meillä on 181 investoita tutkimusta vuosina 2004-2010. Tuloksia ehkä vielä ollut, mutta olemme saaneet käyttöön lisää varoja, investoineet uusiin tutkimuksiin, Ja olemme saaneet hyvin paljon tuloksia. Life on tätä rahoittanut. Ja olen kyllä toiminut hyvin aktiivisesti. Euh, alors, pour la... Kiitos. GUE, EFD. No niin. Nyt toinen kierros. Peter Lise. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Designierter. pääjohtaja ehdokas. Minulla on kysymys lainsäädännöstä, joka koskee pitkälle kehitettyjä hoitomuotoja. Komissiossa on viisi vuotta sitä puhuttu, 2007 hyväksyttiin, 2011 on nyt. Vierailulla emassa sain tietää, että vain yksi tuote joka tähän mennessä tämän proseduurin puitteissa olisi hyväksytty ja olisi saanut luvan. Eli hyvin tehoton lainsäädäntö. Olen kuullut firmoista maassani, jotka ovat ikään kuin vähentäneet esimerkiksi solujen määrää, ikään kuin downgradanneet tätä hoitomuotoa, ettei tarvitsisi mennä menettelyyn. Mikä olisi idea siitä, että lainsäädäntöä voitaisiin korjata todellakin toimivaksi. Monsieur le directeur désigné. Olkaa hyvä. Bah, eh, Tämä on lainsäädäntöongelma ja tähän emä voi tiedotuksessa kyllä vaikuttaa. Yksi lääke on todella saanut luvan viidessä vuodessa. Tässä on käynyt niin, että yritykset haluavat, että näitä pitkälle kehitettyjä hoitomuotoja pidetään jonakin muuna, esimerkiksi sairaalahoitona tai muuna helpompana. Tai sitten ne leimataan tällaiseksi yksinkertaisemman lainsäädännön hoitomuodoiksi. Tämä ei tietenkään ole potilaiden kannalta tai kenenkään muukaan kannalta järkevää. Tässä on vuosien varrella käytetty paljon voimavaroja tällaisen koneiston luomiseen ja kuten sanoitte, järjestelmä ei toimi tehokkaasti. Tämä on asia, joka on hyvin lähellä sydäntäni, koska aikaisemmin kun toimin tiedemiehenä, niin tutkin juuri tämän kaltaisia pitkälle kehitettyjä terapioita, koska näillä tekniikoilla on valtaisa hoitopotentiaali. Ja byrokratian täytyy kyllä puuttua. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Uskoakseni tämä on juuri se taho, jossa kysymyksiä täytyy esittää ja jossa vastauksiakin ehkä löydetään. Kiitos haluaisin pyytää tulkien, tulkeilta tulleen pyynnön siitä, että hieman perääntyisitte mikistä. Te olette hieman liian lähellä mikkiä. Peter, euh, droit de réponse, une minute. No niin, sitten vastaus vielä. Ja jatkokysymys, yksi minuutti. Also wir sollten zusammen... lisäkykymys pitää tehdä yhteistyötä, mitä eman tasolla ilman lainmuutosta parantaa. Parlamentin päätöslauselmassaan lainsäädäntöohjelmassa on ehdottanut, että lainsäädäntöä vielä työstetään. Siitä vielä lisäkysymys. 2009 on Lissabonin sopimus tullut voimaan ja siinä myös perusoikeuskirja sitä myötä. Eli oikeudellisesti sitovaa on se, että ihmisen ruumillisen ei-kaupallistamisperiaate ja sen osien periaate on voimassa Voiko tätä kudoksissa ja soluissa myöskin soveltaa tätä ei-kaupallistamisen äh, periaatetta vai, ja pitääkö sitä lainsäädännössä jotenkin sope- mukauttaa? Monsieur le directeur désigné. Personalmente penso, penso. Henkilökohtaisesti ajattelen, että kaupallistaminen ei ole sopivaa tiettyjä menettelyyn liittyviä sivukustannuksia voidaan ehkä kattaa, mutta mielestäni ihmiskudoksia ei pidä asettaa kaupan. Omassa maassani esimerkiksi verta voidaan luovuttaa vain vapaaehtoispohjalta, ja tämä on mielestäni hyvä lähestymistapa. Merci beaucoup. Je... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Linda McAven. Hän ei ole paikalla. Kyllä, hän on paikalla. No. Sua anteeksi, en nähnyt sinua. Too far away. Niin, tuo tuoli taisi olla liian kaukana, joten siirryin. Mainitsit, että näköpiirissä on paljon uusia haasteita ja tilanne muuttuu. Voisitteko kertoa siitä, minkälaista kokemusta, näkemystä teillä on muutoksen hallinnoinnista? Minkälaisia muutoksia olette omalla urallanne hallinnoineet? Eh, grazie. <laughs> domanda imbarazzante perché un... No tämä on hieman eh, nolo kysymys, koska joskus itse ajattelee, että on saanut hyvää aikaa, mutta muut eivät ole ehkä samaa mieltä. Uskon, että olen saanut aikaan virastossa kaksi tärkeää muutosta. Muutin hallintojärjestelmää ensinnäkin, ja silloin kun rajoitettiin julkisten työntekijöiden rekrytoinnin määrää, niin onnistuin nostamaan viraston työntekijöiden määrän 250 500 samalla budjetilla. Eli tässä todella rationalisoitiin eri, eri toimintalinjoja. Samoin edistin riippumatonta tutkimusta, koska tämä oli oma taustani. Mutta pyrin tässä sääntelylliseen päätöksentekoon, eli sellaisiin toimiin, jotka suoraan vaikuttavat siihen, miten lääkkeitä hallinnoidaan. Otin käyttöön kolme tärkeää alaa. Yleislääketieteen, lastenlääketieteen ja geriatrian Toinen näkökulma tässä oli se, että riippumattomuus nostettiin mahdollisimman korkealle tasolle kaikkiin osapuoliin nähden, esimerkiksi teollisuuteen. Meillä on ollut asiantuntijoiden tietokanta, jossa kävimme ja valvoimme eri tietokantoja, joista tätä kautta tuli sitten hyvin tärkeää tietoa esille. No nyt aikani loppuukin. Nous avons un peu d'avance, donc euh, si vous... Me olemme kyllä hieman etuajassa, joten jos tarvitsette 15 sekuntia puoli minuuttia, niin kollegoilla ei ole mitään sitä vastaan. Monter. Lisäkysymyskö? Linda. I think I'd rather hear the, the... Mieluummin kuulisin pääjohtajaehdokkaan vastauksen loppuun saakka. Oikeastaan tämä liittyy Dagmarin esittämiin kommentteihin. Yksi asia on olla pääjohtajaehdokkaana ja toinen asia on saada asioita tapahtumaan niin, että järjestelmät muuttuvat. Tietenkään te ette ole vastuussa lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta jollei virasto aja muutosta, niin muutos ei kyllä toteudu itsekseen. Haluaisin kuulla nimenomaan tästä muutoksen hallinnoinnista. Eh, mm, Jos tässä nyt Puhutaan siis niin Italian virastosta. Eri tehdyt päätökset, esimerkiksi lainsäädäntö, joka koskee orpolääkkeitä, tai sitä, kuinka puututtiin tällaisiin vireillä oleviin toimiin, niin pystymme tämän kaiken hoitamaan. Ja näin virastomme nostettiin eurooppalaisen standardien mukaiseksi. Tässä käytimme eurooppalaisia vertailukohtia. Tässä on toimittu varsin hyvin. Ja tämä lähestymistapa todella toteutettiin käytännössä niin, että viraston suoritustaso nousi hyvälle tasolle. on vaikea puhua sellaisista asioista, jotka uskoo itse tehneensä hyvin. Mutta tärkeää tässä on se, että uskon, että henkilöstöni mentaliteetti muuttui. Se muuttui tällaisesta julkisesta velvollisuudesta siihen, että ajatellaan, että kaikki toimet suoraan vaikuttavat kansalaisten terveydentilaan. Kiitoksia, pääjohtajaehdokas. Edustaja Zipä. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Herr Generaldirektor. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja Herväs. On periaatteessa neljä proseduuria, joilla uusia lääkkeitä voi, niille voi saada luvan. Todetaan, että viime vuosina tämä keskitetty menettelytapa on voittanut ala. Se tarkoittaa tietysti myös, että emon työ lisääntyy. Miten varmistatte sen, että kun henkilökunta ei todennäköisesti nouse sen määrä niin, että teidän lausuntojen laatu voidaan pitää yllä. Ja ennen kaikkea, mitä toimenpiteitä haluatte ottaa käyttöön? Puhuitte juuri tästä lääketeollisuuden kilpailukyvystä, miten sitä voidaan parantaa. Sehän on keskeinen kohta, jota eurooppalaisessa lainsäädännössä myös voimme edistää. Directeur Designy. Eh, si, euh, Ho capito. Niin, tässä puhutte varmastikin lääkkeiden lupamenettelystä, koska EMA käsittelee siis ainoastaan lääkkeitä. Ehkä en ymmärtänyt tässä nyt oikein. Mutta uskon, että lupamenettely voi olla entistä lyhyempi tai yksinkertaisempi ja ensimmäinen lähestymistapa, jolla voidaan todella nopeuttaa arviointimenettelyjä, on se, että tieteellisten tietojen antamista teho, tehostetaan. Eli mitä aikaisemmassa vaiheessa virasto on viestintäyhteydessä lääkkeiden kehittelijöihin, sitä helpompaa on päästä arvioihin, jotka ovat ennakoitavissa. amerikkalaista esimerkkiä voidaan käyttää. Joissakin tapauksissa he viestivät hyvin nopeassa ja aikaisessa vaiheessa teollisuuden kanssa. Ja meillä taas tässä on ongelma, koska meidän täytyy odottaa tiettyjen kliinisten testien hyväksymistä, joten tässä aikaistamisessa on suuri potentiaali menettelyjen lyhentämiseksi. Ja mitä tulee sitten tähän tieteelliseen neuvonantoon, Health Technology Assessment. Pitää tässä ottaa myös huomioon, ne niin täytyy saattaa lähemmäs toisiaan. Täytyy välttää lääkkeitä, joita kukaan ei sitten halua korvata. Eli meidän täytyy toimia entistä nopeammin ja käyttää innovaatiota hyväksemme. Monsieur Ziber. Mitä konkreettista voidaan tehdä, että asia voidaan parantaa? Tietysti on kalliita high-tech-lääkkeitä, mutta keskeinen kohta on myös se, että yhteiskunta, yhteiskunta voi ne maksaa. Mitä enem, konkreettisemmin voidaan tehdä, että yhteiskunnat että voidaan mahdollistaa se, että valtiot pystyvät maksamaan näistä lääkkeistä? Naturalmente... Eh, no, Emma. Tietysti tällä hetkellä on aivan väärä taho arvioimaan lääkkeiden hintojen määrittelyä. Mutta on tärkeää, että lupamenettelyt ovat hyvin avoimia. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että voidaan laskea myös teollisuuden kustannuksia ja tätä kautta voidaan sitten laskea lääkkeiden loppuhintoja. Ja se, että jos tiedetään jo aikaisessa vaiheessa, mitä HTA tuo tullessaan, niin tämäkin saattaa vaikuttaa hinto, lääkkeiden hintojen lopulliseen muotoon. Ja totta kai tässä täytyy noudattaa turvallisuutta. Itse toivon, että tiede auttaa meitä kliinisissä testeissä – niin, että voidaan lisätä turvallisuutta entisestä. Euh, je passe la parole à Gilles. Kiitos. Gilles Parmio, kaksi minuuttia. Monsieur le directeur désigné. Puheenjohtaja, pääjohtaja, ehdokas. Sallin, että palaan niihin asioihin, joita edustaja Krostet nosti esille. Meillä on tiettyjä lääkemääräyksiä, jotka muodostavat 15-20 prosenttia lääkemääräyksistä, ajatellen se pediatriaa, syöpähoitoja ja niin edelleen. Ja olemme saaneet kokea sen, että monet kansalaiset suhtautuvat lähestulkoon pelolla näihin. Pfizer sai tuomion Yhdysvalloissa lääkkeestä, jota käytettiin epilepsian hoitoon. Ja sitten se saattaa kuitenkin tietyssä käytössä aiheuttaa esimerkiksi bipolaarisia häiriöitä. Mitä te aiotte ottaa käyttöön, jotta saataisiin parempi avoimuus näiden lääkkeiden käytöstä muuhun kuin varsinaiseen hoitotarkoitukseensa ja mi- mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta saataisiin nopeampi, tehokkaampi vastaus kansalaisille ja pelkoihin, jotka liittyvät näihin lääkemääräyksiin niin silloin, kun lääkettä käytetään muuhun kuin varsinaiseen tarkoituksensa? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Lääkkeiden off-level-käyttö. Tämä on hyvin yleistä pediatriassa Kuten totesimme, useinkaan kliinisissä testeissä ei oteta lapsia mukaan. En tiedä, miten me voisimme tähän vaikuttaa. En tiedä, onko tässä liikkumavaraa, mutta teen kaiken mahdollisen, jota voin viraston kautta yhdessä parlamentin ja muiden tahojen kanssa, mutta EMA määrittelee periaatteessa on level asioita. Kaikki se, mitä, mille emme anna lupaa, on sitten EMAn määräysten vastaista. Tässä valvonta tapahtuu tuhansissa eri instituuteissa, paikallistasolla, aluetasolla, jopa yksittäisen lääkärin taholta – Ja tämä on ongelma, johon sääntelyvirasto ei yksin voi puuttua. Kyllähän me pystymme tietysti koordinoimaan alan toimia. Ja voimme totta kai toimia kulttuurisesti, eli edistää tällaisia toimintamalleja ja pyrkiä saamaan oikeusperusta jossa suuntaviivoista tulee operatiivisia ja pakollisia niin, että lääkkeitä esimerkiksi kodifioidaan entistä paremmin. Ja uusi asia on se, että esimerkiksi menneisyydessä tietyt diabeteslääkkeet syntyivät niitä, niin, että käytettiin infektio, siis tulehdushoitolääkkeitä, joita sitten kehitettiin. Eli tässäkin on tietty kulttuurinäkökohta. Euh, Toinen kysymys tämän vastauksen perusteella ja samalla linjalla kuin Linda McEvanin kysymys. Miten te aiotte pääjohtajana – rohkaista lääkeyrityksiä arvioimaan uudelleen niitä lääkkeitä, joita alun perin ei ole otettu huomioon silloin, kun lupa on myönnetty. Tässä te kyllä voitte olla oma-aloitteinen, osoittaa hyvää tahtoa. ma, secondo me Lima... No uskon, että Emalla voi olla voimakas vaikutus kulttuurisesti ja tieteellisesti silloin, kun tällaista lääkettä käytetään, jos se voi osoittaa, että siitä on hyötyä, niin emä voi nopeuttaa toimintaa niin, että kuitenkin muistetaan ter- turvallisuus tässä kuitenkin täytyy noudattaa normaaleja lupamenettelyjä, mutta siis voitaisiin noudattaa tällaista pikaista toimintaa, fast track toimintaa, mutta täytyy totta kai arvioida, onko tämä oikea lähestymistapa. Si, euh, monsieur directeur. Kiitos, herra pääjohtaja. Kollege Schnellert ist gerade nicht im Saal. Nehmen Sie doch bitte den nächsten Redner von der EVP. Das ist, glaube ich, Herr Bartolozzi. Ottakaa, ottakaa Bartolozzi seuraava puhuja EPPstä mieluummin. Grazie, signor direttore. Kiitoksia, pääjohtajaehdokas. Haluaisin kysyä, miten aiotte vahvistaa lääkevalvontajärjestelmää? erityisesti valvonnan äh, aikaansaamiseksi lääkkeiden äh, toksisten vaikutusten seuraamiseksi. Eh, grazie. I probably will have to answer in English since I've been asked in Italian. <laughs> Pitäisi varmaan vastata englanniksi, kun kysyttiin italiaksi. Che mi consente di tornare Kiitoksia tästä kysymyksestä. Näin voimme palata lääkevalvonnan käsittelyyn. Kuten jo totesin, tässä on linkitysongelma paikallisverkkojen, kansallisverkostojen ja Ultra Vigilance keskusverkoston välillä. Tässä on laatuongelma. Siis eli ensin pitää käyttää EMAN verkostoa, jota sen tulee käyttää entistä voimakkaammin muiden verkostojen kanssa, jotta voidaan ymmärtää, miten saadaan linkitettyä entistä nopeammin ja paremmin yhteen. Kansallistason verkostot tähän keskusverkostoon Euroopan tasolla. Lääkevalvontadirektiivi, josta on jo puhuttu, siihen liittyy tällaisia tiettyjä markkinoinnin jälkeisiä äärimmäisen tärkeitä tietoja, jotka tulevat eri kansallisista rekistereistä. Niissä voidaan selektiivisesti valita tiettyjä tietyt kriteerit täyttäviä äärimmäisen mielenkiintoisia lääkkeitä ilman, että odotetaan tiettyjä merkkejä, joita täytyy työstää, jotta päätös voidaan tehdä. Ja nämä voivat antaa tietoa kriittisistä lääkkeistä hyvin paljon nopeammin. Ja tällaista toimintaa voidaan todennäköisesti toteuttaa alhaisin kustannuksin ja varsin pienin ponnisteluin. Täydentävä kysymys, Bartolozzi. Si, Halusin vielä kysyä näistä toimista, joita kuvailitte, joita aiotte jatkaa. Kysyisin, onko nykylainsäädäntö Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla riittävää, riittävän tehokasta – jotta lääkevalvonnan ja muiden asioiden, jotka toitte esiin, tavoitteisiin voidaan päästä. Nykylainsäädäntö Euroopassa on lääkevalvonnassa hyvin edistyksellistä, tämä on selvää. Stressitestit ovat tuoneet esille joitakin heikkouksia, joita täytyy lähteä muuttamaan ja korjaamaan – Ehkä jotakin voidaan tehdä myös paikallisella tasolla. Ja Emma voi tehdä myös. Suurin heikkous on, että kun lääkeaine vedetään maasta turvallisuussyistä, niin tämän täytyy tapahtua niin, että siitä täytyy todella ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille niin, että nekin voivat reagoida. Tai EMAN tulisi ehkä pakollisesti jopa suositella sitä, että lääke vedettäisiin koko EUn markkinoilta. Siellä, alors monsieur. Kiitos. Schnellhardt on liittynyt joukkoomme. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Vielen dank, also ich war ja schon mal hier. Kiitoksia, minä olin jo täällä, mutta meni nopeammin kuin ajattelin. Herra Rasi, kiitoksia kovasti. Alustuksessanne jo Otitte esille myös eläinlääkkeet. Se on tärkeä teema, koska lupamenettelyssä on kaksi osaa, keskusjohtoinen ja sitten kansallisvaltiossa. Ja kun tutkimusyritysten kanssa puhun ja eläinlääkkeiden tuottajien, valmistajien kanssa, niin ne aina valittavat suurista rahoituskustannuksista ja byrokraattisesta rasitteesta. Ja kun nämä kulut on, niin Tämä ei näytä kovin hyvältä tämä keskus, kes, keskusjohtoinen lähestymistapa. Ja sitten täytyy tiettyjä lupia hakea muissa maissa. Voisin kuvitella, että, että voisi olla emalla tällainen standardisoitu lupamenettely, joka sitten sopii myös kansallisissa äh, lupamenettelypaikoissa ja näin byrokratia vähenisi ja näin saataisiin myös eläinlääketieteellisessä lääkkeessä parannettua tilannetta. Sopisiko tällainen teille vai sanotteko, että tätä ei voitaisi näin toteuttaa? Toinen kysymys koskee antibioottiresistenssiä, puhuitte siitä myös. Uskon, että se on hyvin tärkeä teema tulevina aikoina. Monia kysymyksiä on esitetty ja agrivaliokunta parlamentissa on myöskin päättänyt pääsylauselmasta, joka ottaa esille monia teemoja ja ehdotuksia, jotka tietysti pitäisi toteuttaa. Antibioottien lupamenettelyssä voidaanko ajatella toista menettelyä, joka keskittyisi paljon enemmän tähän resistenssikysymykseen? Ja tässä niin, että myöskin vaikutettaisiin antibioottien käyttöön käytännössä, koska niitä ilmeisesti käytetään liikaa. Eh, dunque, riguardo alla legislazione... Niin, eläinlääketieteen lainsäädännöstä tiedän, että siihen liittyy tärkeä byrokratiaongelma. Uskon, että teidän ehdotuksenne voisi olla kannatettava, tai se on kannatettava, eli että hajautettaisiin ja lisättäisiin maiden välistä viestintää. Tähän liittyy pääsy tietoihin ja pienempien lajien ongelma, ja tähän EMAN täytyisi puuttua. Olen yhtä mieltä. Mitä sitten tulee antibioottiresistenssiin? On hankalaa tietää, mikä olisi oikea tapa toimia. On aivan selvää, että jokin estää teollisuutta investoimasta tähän alaan, koska uusia molekyylejä ei ole tullut juurikaan. Ehkä kehitteillä on 400 500 molekyyliä, jotka saattavat johtaa johonkin tulokseen. Eli en tiedä, mikä on oikea lainsäädännön ratkaisu mahdollisuus. Tarvitaan kuitenkin toimia, jotka toisaalta rohkaisisivat teollisuutta investoimaan tähän ja sitten toisaalta se, että rajoitettaisiin antibioottien käyttöä. Ehkä tarvitsisimme joitakin suuntaviivoja, vaikka viraston tehtävä ei tietenkään ole tässä sanella mitään lääkäreille, mutta ehkä kuitenkin voisimme jotakin poikkeussuuntaviivoja tähän kehitellä. En nyt enää tiedä, esitittekö toisen kysymyksen. Kyllä vain, juu. No niin, edustaja Vittorio Prodi, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos professori Rasi siitä, että olette paikalla. Minäkin haluaisin ottaa esiin joitakin bakteeriresistenssi kysymykseen liittyviä asioita, antibioottiresistenssiin liittyviä asioita. Hiljattain parlamentissa keskusteltiin yhden tärkeimpien, maailman suurinten lääke yritysten edustajan kanssa. Ja hän sanoi, että mitään todellista uuden molekyylin kehittelypainetta ei enää ole, koska antibiooteilla ei saada enää suuria voittoja aikaan. Esimerkiksi eh, se, että siirryttäisiin katsomaan harvinaisempia sairauksia, on yksi vaihtoehto. Esimerkiksi eturahassyöpä sen hoitoon tulisi saada aikaan jonkinlainen uusi tasapainotila, joka takaisi sen, että lääketeollisuus, lääketutkimus kattaisi eri alat ja ehkä pitäisi katsoa myös tutkimuksen perusteita niin, että voitaisiin todella helpottaa näitä tutkimusmuotoja. Kiitos. Antibioottien bakteeriresistenssi on ongelma, joka liittyy uusiin molekyyleihin, mutta myös nykyään käytettäviin molekyyleihin. Ja ratkaisu tähän toiseen asiaan, eli että käytettäisiin jo käytössä olevia molekyylejä on yksi asia. sitten se, että koordinointia täytyy tehostaa elintarvikeketjun ja tuotannon välillä, ihmis- ja eläintutkimuksen välillä. Antibiootin tutkimus ihmisille suunnitelmissa lääkkeissä ja tutkimuksessa on äärimmäisen marginaalisella sijalla verrattuna eläinlääketieteeseen, mutta tähän täytyy puuttua. Ja te puhutte siitä, miksi teollisuus ei investoi. No, en lähde tässä nyt pohtimaan sitä etiikkaa niistä voitoista, joihin teollisuuden täytyy päästä tai ei tarvitse päästä. Usein meillä on ongelma siitä, että pitää maksaa satoja miljoonia jonkin esimerkiksi harvinaisen syövän hoitoon suunnatusta lääkkeestä, jonka tuotot ovat hyvin pieniä, mutta en tähän usko nykyroolissani voimani puuttua. Sääntelyviranomaisen viraston tulisi kuitenkin löytää arviointimahdollisuuksia hyvin nopeasti, eli pitäisi pystyä vähentämään byrokraattisia kustannuksia, ja tähän me voimme puuttua. mikä sitten on voittomarginaali, eh, johon teollisuus voi pyrkiä, niin tämä on eri asia. Prodi. Niin, tämähän on uskoakseni poliittinen kysymys. Ja kollegoiden kanssa meidän tulisi tähän puuttua, koska tässä todella on kyse hyvin tärkeistä kansanterveyden ongelmista. Mutta ehkä voimme jatkaa tässä keskustelua. Kiitos tästä avauksesta, jonka parlamentti tekee minun suuntaani tai viraston suuntaan. Tämä on uskoakseni ainut mahdollinen ongelmien ratkaisu keino. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, kerätä kaikki mahdollinen tieto niin, että te voitte sitten saada aikaan lainsäädäntöä, jota me sitten käytännössä lähdemme toteuttamaan. Kiitos. Bien. Euh, nous avons fini. Hyvä. Toinen kierros on nyt saatettu päätökseen hieman etuajassa. Ja nyt alkaa kolmas kierros. Nyt säännöt ovat hieman toisenlaiset. Yhden minuutin kysymys ja kahden minuutin vastaus. Teidän osaltanne, pääjohtajaehdokas, tämä ei muutu, mutta edustajien suhteen hieman muuttuu. Haivasi, olkaa hyvä. Minä haluaisin palata potilaiden turvaan, suojeluun. Haluaisin ottaa esille täsmällisen esimerkin. Pandemrix-lääke, kun se tuli markkinoille, niin vuoden kuluttua tästä havaittiin sivuvaikutuksia ja mahdollinen yhteys narkolepsian välillä lapsissa ja Pandemrix-rokotteen välillä. Kaksi jäsenvaltiota, Ruotsi ja Suomi, keskeyttivät rokotukset, koska ne havaitsivat, että rokotteen ja narkolepsian välillä olisi yhteys. Tällä hetkellä Ähm, mitä sitten EMA tekee? Tätä lääkettä ei ole vedetty pois markkinoilta. Tehdäänkö tutkimuksia? Jos on sellaisia maita, jotka antavat hälytyksen, niin minkälainen menettelytapa pitäisi ottaa käyttöön, arvoisa pääjohtaja ehdokas, niin että todella oltaisiin varovaisia potilaiden suuntaan eikä toimittaisi laboratorioiden ehdoilla? Pandemrik rokote on tässä tapauksessa kyseessä, mutta meillä on muitakin rokotteita, jotka ovat aivan samassa, jamassa, samassa asemassa? Ma, eh, nel caso specifico... Tässä varsinaisessa tapauksessa en voi arvioida sitä, onko EMA toiminut hyvin vai ei. Mutta olen yhtä mieltä siitä, että tästä täytyy laatia jokin, jonkinlainen yleinen lähestymistapa vastaisuuden varalle. Kun palaamme nyt sitten tässä lääkevalvonnan ongelmaan ja siihen, että joitakin lääkkeitä saatetaan markkinoille hieman liian varhaisessa vaiheessa, niin jos näin tapahtuu. Jos lääkkeitä tuodaan markkinoille nopeasti, niin silloin tässä on korkealta taholta tulevaa painetta, joka asettaa määräajat, tiukat määräajat sille, että voidaan vastata esimerkiksi tällaiseen pandemiaan. Ja EMAN tulisi lyhentää lupamenettelyjä mahdollisimman tehokkaasti. Mutta tästä täytyy sitten muistaa keskustelu riski, riskeistä ja hyödyistä. Minua ei vielä ole valittu tietenkään Eman pääjohtajaksi, enkä osaa sanoa, miksi EMA ei ole pysäyttänyt pandemiksen myyntiä kaikkialla Euroopassa, Euroopan unionissa. On tärkeää, että määriä täytyy arvioida selkeästi ja myös seurauksia, koska muuten on vaara siitä, että lääke vedetään markkinoilta eikä saada aikaan haluttua hyötyä. Uskon, että tämä on osa EMAN täytäntöönpanotyötä kaikissa nopean arvion menettelyissä, hälytyksissä, lääkevalvonnassa ja riskien arvioinnissa. Eh, euh, Pääjohtaja Hölkas, haluan esittää oman ryhmäni puolesta kysymyksen. Tämä on yleisluontoinen kysymys, joka liittyy kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Me olemme kokeneet erilaisia kriisejä. Me kaikki olemme kokeneet, että me tarvitsemme virastoa, asiantuntijavirastoa päätöksentekoon jäsenvaltioiden tasolla. Tämän olemme todenneet ja me kaikki olemme nostaneet esille luottamuksen. Miten pääjohtaja ehdokas ajattelet, että voitaisiin parantaa luottamuksellista suhdetta EMAn meidän ja kansalaisten välillä. Tämä on meille kaikille kovin tärkeää. Ma io credo che il... Uskon, että tärkeää luottamuksen aikaansaamiseksi on se, että puututaan e-turistiriitatilanteisiin asiantuntijoiden ja päätösten tekijöiden osalta. Ja toisaalta täytyy panostaa viestintään. Viestinnän täytyy tapahtua yhdessä komission ja parlamentin kanssa. Sen täytyy olla oikea-aikaista. Täytyy kertoa, miten ja miksi päätöksiä tehdään. Ja tarvitaan sellaista viestintää, jonka avulla emasta tulee tekninen tärkeän tiedon lähde. Totta kai tässä voi olla mukana myös muita tahoja. Muuten voi käydä niin, että internetin kautta välittyy paljon ja liikaa jopa väärää tietoa potilaille, eikä synny mitään johdonmukaista jatkuvaa tiedotusta – toimielin taholla, toimielinten kautta, jotka hoitavat kansanterveyskysymyksiä. Eli EMAlla on tässä viestinnässä hyvin tärkeä rooli ja ainoastaan näin voidaan saada aikaan todellista luottamusta. Ja kolmas tärkeä elementti, josta on puhuttu usein otteeseen, on avoimuus. Jos todella kerromme siitä, miten teemme päätöksiä, niin uskon, että tämä voi saada aikaan suurta luottamusta kansalaisten keskuudessa. Ja EMA voisi olla tässä tällainen portti tärkeän tiedon piiriin. Question, euh, monsieur le directeur désigné. Minulla olisi kysymys Morfa Kol on lääke, jota käytetään vakavissa maksasairauksissa. Tämä lääke on saatu aikaiseksi tutkimustyön perusteella Pariisin ähm, tärkeässä sairaalassa. EMA on vahvistanut markkinoille saattamisen tämän lääkkeen suhteen ja komissio on validoinut tämän lupamenettelyn. Mutta tietojeni mukaan kilpaileva laboratorio olisi vedonnut sen puolesta, että tätä lupaa ei myönnetä. Miten voi olla, että kun teidän työssänne pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja, ja sitten taas kun avoimuutta pitäisi olla myös komission suuntaan. Conosco solo parzialmente. Tunnen tämän tapauksen vain osittain. Tiedän, että tämä on tällainen orpolääke. Tämä tauti kohtaa noin 70-90 eurooppalaispotilasta. Tällä hetkellä pääsyongelma on suhteellinen, koska kyllä potilaalle annetaan mahdollisuus saada hoitoa. Nyt voin ehkä palata molemminpuoliseen luottamukseen ja yhteistyöhön, josta puhuin EMA ei voi hyväksyä tulevaisuudessa sellaista, että tehdään päätöksiä, joita komissio ei jaa uskottavuus- tai viestinnän puutteen takia. Ja tämä on ensimmäinen asia, johon minun täytyy pureutua. Eli tässä näkemysten täytyy olla täysin samoilla linjoilla. Tämä on uskottavuuskysymys emalle. Sillä on kaikki tieteelliset edellytykset kyllä toimia. Thank you much, uh, Mr. President. Um... Kiitoksia, herra ehdokas. Tuottiko meitä, kun ajattelen, että täytyy tehdä selkeä ero näiden äh, menetelmien välillä, menettelytapojen välillä, ne, joista on vastuussa EMA ja sitten on jäsenvaltiot. Eikä sitä pitäisi sekoittaa pitäisi aina tehdä jäsenvaltioiden vastuu selväksi. Sitten yksi kysymys palatakseni potilasturvallisuuskysymykseen. Miten haluamme tässä käyttäytyä tilanteessa, jossa toisaalta meillä on suuri tarve lääkkeelle potilaiden keskuudessa eri potilasryhmissä ja toisaalta emme ole täysin varmoja, että lääke on turvallinen ja voidaan antaa vastauksen itse ei ole sadan prosentin turvallisia lääkkeitä, niitä ei ole olemassa. Ja tästä illuusiosta pitäisi päästä eroon, että näin olisi, ei pitäisi näin kuvitella koskaan. lääkkeisiin aina liittyy tiettyjä riskejä, ja riskin täytyy olla pienempi kuin niiden antama apu sairauden torjunnassa. Ja jos tämä hallitaan, niin sitten ollaan hyviä. Tuetteko tätä näkemystä edes osittain, herra Raisi? Ma, dunque, riguardo alle... Niin, liittyen kansallisiin menettelyihin. Joitakin kansallisia sääntöjä täytyy noudattaa. Ne ovat perinteisiä, noudattavat tiettyä ekono, sosiaalisia malleja. Mutta toteaisin kuitenkin, että siinä missä harmonisointiin on varaa, ja jos nähdään, että harmonisoinnista tulee selkeää hyötyä kansalaisille, niin silloin yhdenmukaistamiseen täytyy pyrkiä Euroopan tasolla. Mitä sitten tulee lääkkeiden turvallisuuteen? Voisi ehkä kuvailla tätä tunteella, joka minulla oli 7-8 vuotta sitten, kun liityin Italian viraston hallintoneuvostoon. Minusta tuntuu, että kumpankin ohimoon niin osoitettiin pistoolilla. Toiseen osoittivat potilaat, jotka toivoivat jotakin lääkettä välittömästi, ja toiseen taas ne potilaat, jotka sanoivat, että jos lääke tulee markkinoille, niin silloin käydämme teollisuuden puoleen. No, tämä oli aika skitsofrenista, mutta täältä minusta tuntui. Ja meidän täytyy todella pohjata tietomme siihen, että meillä on todella parasta mahdollista näyttöä. Meidän täytyy tehdä mahdollisimman hyvää tutkimusta, käyttää teknologiaa merkkiaineiden osalta ja muiden osalta niin, että voidaan vähentää lääkkeiden haitallisia vaikutuksia mahdollisimman pienen. Tämä lääke joka kääntyy siis kreikankielisestä nimestä italiaksi sanalla myrkky, on selkeä osoitus siitä, että kyllä lääkkeisiin liittyy tällainen pimeä puoli. Me pohdimme etuja ja riskejä, mutta riskejä ei täysin voida eliminoida. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori Räsi. Halusin puhua asiasta, jonka otitte lyhyesti esiin toisessa vastauksessanne, eli internet. Olette oikeassa. Meillä on tietoja siitä, että kansalaiset etsivät tietoa ja ostavat lääkkeitä entistä useammin internetistä ja sitä kautta usein markkinoille tulee väärännettyjä lääkkeitä tai potilaat saavat lääkkeitä ilman lääkemääräystä ja tämä taas on haitallista terveydelle. Tämä ongelma on hyvin hankala ja halusin kuulla teiltä, mitä olette tästä mieltä. Onko teillä jokin strategia, jolla voitaisiin puuttua tähän ilmiöön? Koska jos siihen ei puututa, niin se selkeästikin tulee kasvamaan. Ihmiset toimivat internetissä yhä useammin ja tämä ongelma todella kasvaa räjähdysmäisesti. Kiitos. Internet on sekä suuri haitta että suuri hyöty, etu tälle sivilisaatiolle. Internetissä on paljon lähteitä, joita ei voida valvoa. Ja Euroopan heikkous, siis väärännetyt lääkkeet. Tässä meidän lukumme ovat hyvin pieniä. Esimerkiksi Italiassa tämä luku on jopa 0,001 prosenttia, koska valvonta on niin paljon, eikä meillä ole mitään internet-apteekkeja, mutta internetin kautta näitä väärännettyjä lääkkeitä siis tulee, ja tämä on taloudellinen ja terveydellinen ongelma. No mitä nyt sitten on tehty asian eteen? Meillä on tällainen Impact-hanke, johon useat, useat jäsenvaltiot ja uskoakseni myös EMA osallistuvat. Jos EMA ei vielä ole mukana, se tulee kyllä siihen liittymään. Ja parlamentti on varmasti yksi oikeista tahoista, jossa voidaan puuttua tähän ongelmaan – Tämä on täytäntöönpanon ongelma, tämä on valvontaongelma. Ja tiedustelupalveluidenkin ongelma, siis meidän täytyy pystyä valvomaan internettiä ja viime vuonna 25 000 tonnia vaikuttavaa ainetta tuli Aasiasta laittomasti Eurooppaan. Ja tämä on ilmiö, johon ei ole kyllin hyvin puututtu. Meidän pitää lisätä koordinointitoimia, jotta näihin toimiin voitaisiin puuttua. Peter Liese pour la dernière question. Peter Liese, viimeinen kysymys. Vielen Dank nochmal. Ähm... Kiitos vielä kerran, hyvä pääjohtaja Ehdokas. Yksi kysymys vielä potilaiden edustajista. Parlamentti on toiminut sen puolesta, että eman elimissä myös olisi potilaiden edustusta, mutta edelleen ei ole tyydyttävää tilannetta eh, potilasjärjestöjen rahoituksessa. Toisaalta olemme kriittisiä, kun yksi tietty firma eh, rahoittaa tiettyä organisaatiota. Sitten on tietysti vaaraa, että toimialan näkemys tulee edustettuna, edustetuksi vahvemmin, mutta pitää on sitten muita rahoitusmahdollisuuksia. Voitteko ehdottaa meille ideoita siitä, että miten saadaan parempi riippumaton rahoitus potilasjärjestöille, ei pelkästään niille, jotka tekevät eman puitteissa mukana työtä, vaan myös niille, jotka siellä ovat elimissä mukana? Monsieur le directeur, pour répondre à cette question. Pääjohtaja Ehdokas, voitte vastata tähän kysymykseen ja sitten loppuun vielä johtopäätökset 50 minuuttia. Si, ehm, Ma eh, il problema della... Eh, Kiitoksia. Potilasjärjestöjen ongelma, niiden mukaan otto ja rahoitus on hyvin laaja ongelma. Se on samankaltainen kuin tutkimuksen rahoitus ja joidenkin eh, tutkimusten riippumattomuus. Mutta ehkä yksi ajatus voisi olla se, että luotaisiin rahastoja, emme voi hyväksyä sitä, että jotakin potilasjärjestöjä rahoittaa vain yksi lääkeyritys, koska on selvää, että tällä yrityksellä on etuja ajattavinaan juuri tietyn sairauden osalta. Ehkä voisimme luoda tällaisia rahastoja, jotka ovat sellaisia, että ei tiedetä, mille järjestölle rahat suuntautuvat varat, jotka tulevat siis teollisuudelta. Ehkä voitaisiin kuvitella myös tiettyä prosenttiosuutta, tiettyä promilleosuutta rahoituksesta, jotka voisivat rahoittaa juuri tämän kaltaisia toimia niin, että toimet eivät olisi riippuvaisia mistään teollisuuden eduista. Ja näin, että potilasjärjestöt kyllä tietoisestikin edistävät tiettyjä teollisuuden etuja. Ainoastaan tällainen yleinen rahasto voisi olla välitön ongelman ratkaisu. Ja sitten mitä tulee tämän ongelman yleisluonteeseen, niin olemme puhuneet mielestäni kylliksi eri ongelmista. Toivon, että voin olla oikea henkilö hoitamaan tätä työtä. Tiedän, että minulla on suuri joukko ihmisiä takanani EMassa. Tarvitaan entistä parempaa koordinointia. Joitakin asioita täytyy tulevaisuudessa muuttaa. Ja kansanterveyden ja lääkkeiden tuot, tuotannon prosessi on jatkuva. Siihen ei kaikkia vastauksia tänään löydetä. Terveydenhuoltojärjestelmät Euroopassa takaavat varmasti hyvää terveyttä kansalaisillemme, mutta uskon, että samoilla resursseilla voitaisiin saada paljon enemmän aikaan ja voitaisiin kannustaa investointeihin niin, että kansalaiset voisivat saada entistä parempaa terveyttä osakseen. Nyt olemme puhuneet niin monesta asiasta, että minulla ei ole enää muuta, muuta konkreettista sanottavaa, mutta totta kai jos kaipaatte lisää tarkennuksia, niin olen tähän valmis. Ja olen tyytyväinen, että olemme käyneet keskustelua ja odotan jatkoa innolla. Kiitos huomiostanne. Monsieur le, le directeur désigné, je vous... Herra pääjohtajaehdokas, haluan kiittää teitä kollegoiden puolesta siitä tavasta, jolla vastasitte meidän kysymyksiimme. Kysymykset olivat kovin vaihtelevaisia. Te vastasitte selkeästi, yksinkertaisesti. Tietysti kaikki ottavat itse kantaa niiden sisältöön. Se on jokaisen oma asia. Me tiedämme, että teidän tehtävänne ei suinkaan ole yksinkertainen. Joka tapauksessa kiitoksia paljon. Istunto päättyy. La réunion des coordinateurs aura lieu koordinaattoreiden kokous kello 17.